So, ladies and... Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa yhteiseen kokoukseen, jossa ovat mukana ulkoasian valiokunta, kasvupavauksien oikeusasian ja sisäisen valiokunta sekä kehitysvaliokunta. Tervetuloa kaikille kollegoille, jotka ovat onnistuneet pääsemään paikalle Brysseliin huolimatta liikenneongelmista. Me no, kerrottiin, että ongelmia oli tänään iltapäivällä Alankomaissa ja Belgiassa. Kohta yksi. Esitysten hyväksyminen, eli kommentteja ole. Esitys katsotaan hyväksytyksi. Sitten kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Niitä nyt tällä hetkellä. Kohta kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksista, jotka järjestettiin 23. tammikuuta ja 1. helmikuuta. Mikäli kommentteja kokouksen loppuun mennessä, pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Nyt sen pääsemmekin kohtaan neljä jo. On toivottaa tervetulleeksi rouva Louise Arborin hän on, kuten monet teistä tietystikin tiedätte, koska hän on usein käynyt aiemminkin valiokunnassamme ja Euroopan parlamentissa, hän on YK erityisedustaja, joka vastaa maahanmuuttoliikkeestä pääsihteerin erityislähettiläs. Ja hän vastaa tästä Global Compact-aloitteesta, joka koskee muuttoliikettä. Tervetuloa teille, Aron Rouva. Toimiessaan pääsihteeriytysedustajana Rova Arbor johtaa YK seurata toimia YK kokouksen, syyskuussa pidetyn kokouksen tiimoilta. Hän käsittelee maahanmuuttajien kysymyksiä ja on mukana kehittämässä Global Compact-aloitetta, joka koskee muuttoliikettä. Kuten totesi Rova Arbor on parlamentissa tuttu henkilö, koska meillä on ollut ilo keskustella hänen kanssaan lukuisia kertoja aiemminkin varsinkin liipevalikunnissa, jotka käsiteltiin Global Compact aloitetta kesäkuuta 2017, mutta niin ikään hän aiemmassa ominaisuudessaan, kun hän toimi YK ihmisoikeusasiain korkeana edustajana. Yksi huomio vielä, Rova Aber, meidän puolestamme ulkoisen nimissä. Me uskomme, että on erittäin tärkeää, että parlamentilla on merkittävä rooli, kun on kyse Global Compact aloitteen kehittämisestä ja täytäntöönpanosta olemme seuranneet prosessin läheisesti eri valiokunnissa ja tämänpäiväinen keskustelu on vain yksi linkki monen tapahtuman sarjassa, kun parlamentti on käsitellyt viime kuukausien aloitetta. Olemme intensiivisesti tehneet työtä monien sidosryhmien ja YK-edustajien kanssa ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa ja myöskin jäsenvaltioiden kanssa on keskusteltu asiasta. Ja vielä lopullinen viimeinen huomio, täysistunto päätösasemalla, joka koskee Global Compact-aloitetta, valmistellaan parhaillaan. Se tullaan hyväksymään huhtikuun täysistunnossa sen jälkeen, kun on keskusteltu asiasta korkean edustajan Federica Mogherinin kanssa. Tässä kaikki omalta osaltani. Nyt ilomielen annan puheenvuoron Birgit Sippelille ja Okan kansanvapauksien valiokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Very much. It's nice. Kiitos. Mukavaa tätä sanotte varapuheenjohtaja. Itse asiassa olen pelkästään koordinaattori Libessä, mutta olin mikä oli. Olen iloinen siitä, että saan olla täällä puheenjohtajana. Ensinnäkin arvostan kovasti sitä, että Rova Luis Arbor on kanssamme jälleen tänään. Ja olen iloinen siitä, että täällä on kollegoita eri valiokunnista meidän parlamentistamme, joten odotan hyvää keskustelua tälle iltapäivälle. Meidän parlamenttimme ja erityisesti Libe-valiokunta ovat, äh, kuten jo sanoittekin, kiinnittäneet äh, huomiota erittäin paljon tähän prosessiin, joka koskee YK Global Compact-aloitetta ottaen huomioon vielä sen, että se tarjoaa historiallisen mahdollisuuden saada aikaan erilaisia periaatteita ja sitoumuksia liittyen kansainväliseen muuttoliikenteeseen, liikkeeseen ja sen ulottuvuuksiin. Jo 2016 tämä parlamentti osallistui valtuuskunnaan, jota johti Cecilia Wikström pakolais- ja maahanmuuttohuippukokouksessa, jossa hyväksyttiin niin kutsuttu New Yorkin julistus. Joten Libe-valiokunta käynnisti toimet, jotta voimme aktiivisesti olla mukana tässä prosessissa. Olemme järjestäneet tapaamisia Louis Arborin kanssa aikaisemmin, kuten täällä mainittiin. Ja hiljattain meillä oli mahdollisuus tavata kollegoitamme kansallisista parlamenteista AFET-valiokunnan kera ja mukana oli kaikki mahdolliset sidosryhmät tästä prosessissa. Kuten David McAllister jo mainitsi, tämän päätöslauselman sitä valmistellaan huhtikuun täysiistuntoon ja siinä tuodaan esiin tukea New Yorkin julistuksen tavoitteille sekä tällaisen globaalin hallinnan kehittämiselle ja ylipäätään kansainvälisen muuttoliikkeen asioille. Sen vuoksi olen pahoillani YK-hallinnon päätöksestä lopettaa osallistumisensa tähän Global Compact-aloitteeseen. Tämä saattaa kuitenkin nyt olla mahdollisuus ottaa Euroopan unionina johto tässä prosessissa ja kaikkien jäsenvaltioiden tulisi puhua yhdellä yhteisellä äänellä kun tuetaan kansainvälistä maahanmuuton ja muuttoliikkeen hallintaa. Lopuksi haluaisin vielä painottaa, että Euroopan parlamentti pyrkii osallistumaan konferenssiin, joka järjestetään Marokossa tämän vuoden joulukuussa. Uskoakseni Louis Arbor myös osallistuu tai varmistaa sen, että meidän osallistumisemme on mahdollista. Uskomme, että Euroopan parlamentti tuo tärkeän kekoon näissä eri keskusteluissa ja ottaen huomioon meidän lainsäätäjän roolimme asioissa, jotka liittyvät nimenomaan maahanmuuttoon ja turvapaikkapolitiikkaan Euroopan unionissa. Tämän sanottua niin nyt Libe-valiokunnan näkökulmasta – niin annan puheenvuoron suoraan sitten vieraallemme Louis Arborille. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Saan kiittää kolmen valiokunnan puheenjohtajistoa, puheenjohtajaa tästä tilaisuudesta tulla tänne puhumaan teille tässä suurin piirtein neuvotteluprosessin puolimatkan Crowissa, kun tätä Global Compact aloitetta uidaan eri neuvotteluelimissä tämän muuttoliikkeen saamiseksi jollakin tavalla reilaan kaksi, kaksi kuudesta suunnitellusta neuvottelun kohtaamisesta on jo toteutettu jatkoa seuraa kuussa. Kun puhutaan, että me olemme saavuttaneet tämän, niin itse asiassa minä olen siinä ulkopuolella. Tämähän on YK jäsenmaiden oma hanke. Siellä on Sveitsin, e, e, e, Meksikon pysyvät edustajat New Yorkin pääkonttorissa ovat ennen kaikkea tässä olleet johtavina vetovoimina tässä nolla luonnospaperissa ja hankkeessa. Viime vuosihan oli hyvinkin kiihkeä temaattisten ja alueellisten neuvonpitojen vuosi. Sen seurauksena kaikki toimijat on saatu innostuneesti samaan kelkkaan ja haluan vain painottaa sitä, miten olennaista on ylipäätänsä saada ymmärrys siitä, millä tavalla ihmiset eri puolilla maailmaa elävät ja asuvat ja mitä eroja heillä on. Siksi on erittäin tärkeää, että alueet ja jäsenmaat sitten tätä, tässä prosessissa ottavat opikseen kaikkia, kaikkien maailmankolkkien tilanteesta. Tämähän on tällainen oppimisprosessi, jonka kautta sitten jäsenmaiden mukaanolon myötä opitaan tässä toiminnassa alkuperän kautta kulun tai muun, muiden piirteiden perusteella maita ei erotella. He ovat joko lähtömaita tai kohdemaita. Useimmissa tapauksissa suurin osa kansainvälisestä muuttoliikkeestä, maahanmuutosta, tehtäköön, tehtäköön tämän selväksi. Ihmisten liikkumus on tietenkin ennen kaikkea sisäistä ja eri maissa, mutta kun puhutaan kansainvälisestä muuttoliikkeestä, se äh, nivoutuu nimenomaan ala-alueellisiin, alueellisiin manner, mm, mannerten sisäisiin ja sitä kautta sitten kansainvälisiin aspekteihin ja kokonaisuuksiin. Sen vuoksi tässä on aivan turha lähteä mitään ennakoimaan yhteisymmärryksen suhteen missään neuvottelussa, mutta muutama seikka on kuitenkin hyvä tässä nostaa esille koska joillakin aloilla on saatu paljonkin lähenemistä aikaiseksi, eikä yksimielistä vielä, mutta tämä kaikki on tietysti suhteellista. Mutta sitten nämä tämä näin yleisestä, yleisenä esittelynä asian vielä on koko joukkoa tietenkin tällaisia hyvinkin kiistanalaisia kysymyksiä. Kuten sanottu, tämä Global Compact muuttoliikkeen aloite on on ihmisvetoinen, tämä ei ole mikään kauppasopimus, eikä tässä puhuta mistään pääomien liikkeestä eikä muista sellaisista, vaan, vaan ainoastaan ihmisten liikkeestä. Aivan yhtä tärkeää tietenkin on, että kaikki, kaikki jäsenmaatkin ovat tämän taakse asettuneet, että, että tässä kontekstissa on, on tartuttava kaikkiin tilaisuuksiin. Ja tässä yhteydessä totesin, että, että jäsenmaiden velvollisuus ja tietysti intressi on valvoa rajojaan ja katsoa sitten niiden perään, jotka heidän omassa maassaan asuvat ja missä edellytyksissä, missä, millä edellytyksin sitten siellä toimivat, minkä lain alaisina he ovat myöskin tietysti, tietysti kansallisen lainsäädännön, mutta myöskin kansainvälisen lainsäädännön alaisina. on erittäin tärkeää, että tämä on ei sitova sopimus noin juridisesti. Se antaa sitä kautta sitten jäsenmaille tilaisuuden toteuttaa tätä yhteistyötä hyvin rajallisessa ajassa ilman, että tietenkään sitoutuvat sitten mihinkään kiven hakattuun aikatauluun tai ohjeistoon. Yhä uudestaan Niin, koska tä- tässä äh, vaiheessa neuvotteluja ö, äh, on, ö, äh, on todella, todella tärkeä muodostaa, noudattaa näitä mm, kestävän kehityksen periaatteita. Nämä tällä tavalla sitten YK tietenkin omaa kehitystään ikään kuin viitoittaa. Ja nämä seikat on otettu näin periaatteessa nyt sitten ensimmäisenä huomioon myöskin tämän muuttoliikkeen mukanaan tuomat haasteet, päämäärä 10, jossa on kysymys epätasa-arvon kaventamisesta maiden välillä. Ja, ja tässä nimenomaan sitten tämä muuttoliike istuu oikein hyvinkin tällaisena kehitystavoitteena. Kuten tämän hankkeen nimikin antaa ymmärtää, tässä on tällainen maailmanlaajuisesta yhteistyöhankkeesta, jolla pystytään, pyritään suitsimaan muuttoliikettä ja pitämään se uomissaan asianmukaisissa puitteissa, että saadaan turvallisuutta, järjestystä ja säännönmukaisuutta korostetuksi tässä yhteydessä, sillä sitä kautta tietenkin pyritään suitsimaan laitonta maahanmuuttoa, koska sitä kautta sitten juuri maahanmuuttajille itselleen ja siirtolaisille itselleen koituu suurta, suurta haittaa ja myöskin sitten turhaa taakkaa näille kohdemaille kantaa tässä konsultaatiovaiheessa ja neuvotteluvaiheessa on opittu todellakin, kuten sanottu, paljon tärkeitä asioita. Ja tässä keskustelun alkuun on hyvä muistuttaa näistä, näistä perusmuuttujista, muutama sanon niistä. Ensinnäkin maahanmuuttoliikkeen suuruus. 258 miljoonaa maahanmuuttajaa tällä haava on, ja niistä 25 miljoonaa on turvapaikanhakijoita ne pakolaisia. Eli nä, tämä määritelmä siis koskee niitä, jotka ovat yli vuoden asuneet oman alkuperäisen kotimaansa ulkopuolella, rajojen ulkopuolella eli eh, että ihmiset ovat liikkeessä, tällaiset maahanmuuttoasiantuntijat äh, äh, puhuvat juuri, juuri näistä tästä muutosta liikkeestä, flow, Et, eli se on jatkuvasti käynnissä. Sitähän on maailmanlaajuisesti tietysti mahdotonta ainakaan näin päiväkohtaisesti arvioida ja mitatakaan siis kuinka paljon ihmisiä oikeasti on liikkeellä. Mutta kuten sanottu, tämä on maailmanlaajuinen ilmiö, mutta eh, erityisesti kohdistuu sitten etelän maihin. Etelästä, etelä, etelä, eteläakselilla ovat liikkeessä enemmänkin kuin muilla, vaikka yleinen mielikuva on tällainen etelästä pohjoiseen suuntautuva liike. Näin ei siis asia ole. Eh, tässä mainitsin, että maat ovat tietysti lähinnä lähtö kautta kulku- tai kohdemaita, ja silloin tietysti heidän roolinsakin määräytyy usein näissä neuvotteluissa sitten erilaisiksi, kun, kun ajatellaan näitä maantieteellistä luokittelua näiden ryhmien osalta. Aivan ehdottoman tärkeää tässä yhteydessä on muistaa, että täällä tässä kuin muissakin puitteissa todellisuus on toista kuin mielikuvat. Usein olemme saaneet valitettavasti todeta, että yleinen mielipide sanelee ikään kuin omia mielikuviensa, mielikuviensa perustuvia ratkaisumalleja päättäjille. Tässä on hyvä kyllä se aina muistuttaa mieliin faktat, mutta tässä maahanmuuttokysymyksessä, mutta mukaan lukien tietysti tämän toiminnan taloudelliset ulottuvuudet sehän on äh, taloudellisesti aika mittavan luokan äh, projekti, 2,5 äh, miljoonaa maahanmuuttajia, joista 48 prosenttia, 45 prosenttia on naisia, ovat ihan omin, omin päin liikkeessä. Heillä on, heidän työttömyysasteensa on alkuperäisväestön vastaaviin ihmisryhmiin verrattuna tietenkin merkittävän paljon korkeampi Äh, rahan äh, käyttö on mittava 85 äh, prosenttia näistä tästä tulosta menee, kuluu sitten isäntämaassa, mutta 15 prosenttia heidän ansaitsemastaan ansiosta palautuu heidän kotimaansa. Sitä kautta sitten se saattaa olla hyvinkin merkittävässä roolissa sitten taas tämän lähtömaan kansantalouden kannalta tämä raha päätyy suoraan kehittämisen, koulutuksen, asumusten, elintarvikkeen ja ylipäätänsä sitten maaseudun naisten elämän tien tasoittamiseksi. Joka tapauksessa tämä rahankulku yhdistetään yleensä tällaiseen epäsäännölliseen eli epämääräiseen muuttoliikkeeseen. Tästä muutama asia esille jonka haluaisin ottaa. Eli, eli tämä laillinen, laiton ähm, äh, maahanmuutto, tämä äh, terminologia on aika äh, vakiintunuta. Ja se tietysti sitten sivuuttaa tätä laitonta liittomuuttoliikettä, jossa, joka yhdistetään sitten tähän rikollisuuteen, siis että ne ovat ikään kuin synonymeja. Eli nyt sitten tämän epävirallisen ja virallisen eh, maaha, maahanmuuton eroja. Haluaisin tätä hiukan valottaa tämän, eh, eh, näiden erilaisten, tämän kahden eri päälajin muuttoliikkeen ja mennytmuuron välillä voidaan tehdä tietysti selkeä ero siltä osin, kun se ajatellaan tällaista epäsäännönmukaista muuttoliikettä ja sitten taas epänormaalit maahanmuuttajat, eli ihmiset, jotka ovat liikkeessä, ja ylipäätään kun puhutaan tämän tyyppisestä maahanmuutosta ajatellaan sitten tällaista epäsäännönmukaista sääntöjen vastaista maahantuloa, ihmisten salakuljettelua ja monen muunkin sortin rikollisuutta sitten, mikä tämän tyyppisiin laittomuihin ihmisen, ihmisten laittamaan liikkeeseen, mutta liikkeeseen on totuttu yhdistämään, eli siis tähän laittamaan maahanmuuton. Eli tässähän puhutaan näistä sellaisista ihmismääristä, ihmisjoukoista, jotka tässä kohdemaassa elävät niin sanotusti paperittomina tai jotenkin muuten laittomasti epäsäännönmukaisten olosuhteiden valitessa. Tätä sitten tietysti vaikuttaa siihen, millä tavalla tätä muuttoliikettä yritetään suitsiakin. Ihan lapsellista kuvitellaan, että se saataisiin kokonaan kitketyksi, mutta jossain puolella, puolella maailmaa nimenomaan juuri se on edesauttanut sitten ylipäätänsä muuttoliikettä ja maahanmuuttoa kohtaan tunnettuihin epäluuloihin ja niiden vahvistumiseen vakituisen väestön keskuudessa. Eh, New Yorkissa, jossa jäsenmaat näitä asioita eh, pohtivat, nimenomaan panostivat tämän, tämän laittoman maahanmuuton eh, ilmenemismuotojen käsitteen ja analysoisiin juuri sitä, että millä tavalla niihin ihmisiin, jotka jonkin maan alueella oleskelevat ilman lupaa, jotenkin sääntöjen vastaisesti, millä tavalla heihin tulisi suhtautua. Ja tässä on kuitenkin koko ajan muistettava sitten tämä ihmisoikeus, ihmisoikeusulottuvuus. Koikeuden tasollakin vallitsee eh, yksimielisyys siitä, että ihmisoikeudet ovat eh, erottamattomat, ovat eh, olennaiset, kuulot olennaisesti ihmisen elämiseen ja olemiseen. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia siltä osin. Kaikilla on oikeus perusihmisoikeuksiin. No, tästä kun irtaannutaan vähän, niin ihmisten mielissä viriää kysymyksiä ja huolenaiheita. Ensinnäkin kuitenkin näissä neuvotteluissa olisi saatava selve, selvyys tähän terminologiaan, siis etujen saatavuus, pääsy ja palvelujen saatavuus Koko tämä terminologia on, on aika sekavaa, äh, kellä on oikeus mihinkin palveluihin, ja mikä tässä olisi tällainen yhteinen, yksi yhteinen äh, nimittäjä, josta sitten voitaisiin maailmanlaajuisesti olla äh, yhtä mieltä. Matkailijatkin ovat oikeutettuja jonkin sortin suojaan sen, valtioissa käydessään, ja samoin sitten tietenkin maahanmuuttajilla on. Kukaan ei, ei ei äh, todellakaan aja sitä, että nämä oikeudet tulee sitten ulottaa äh, aukottomasti koskemaan kaikkia niitä, jotka nyt sillä maan alueella sattuvat kulloinkin kuljeksimaan. Eli tässä on mietittävä sitä, miss, missä vaiheessa äh, jäsenmaat sitten ovat sen kynnyksen äärellä, jossa ihmisoikeudet äh, nousevat tärkeäksi muuttujaksi. Tässä missä vaiheessa tehdään ero oman maan kansalaisten, ulkomaalaisten maahanmuuttajien ja laittomien maahanmuuttajien välillä, jotka sitten voidaan äh, tulkita äh, istuvan kansainväliseen ihmisoikeuslainsäädännön vaatimusten puitteisiin. Se on ollut vaikeaa tähän asti on kriittistä ja olennaista, kun kansainvälinen muuttoliike ja kansainvälinen siirtolaisuus kytketään toisiinsa. Et e, silloin sitten ei pelkästään pitäydytä siinä ihan erhe, er, erheellisessä uskossa, että että jos maahanmuuttaja kohdellaan hyvin, niin niitä sitten väistämättä tulvii lisää suurin ja sankoin joukon tähän kyseiseen maahan. Ei se suinkaan näin vakava äh, tutkimus- ja äh, maahanmuuttoliike äh, tutkimus ja tutkijat varmistavat sen, että kun, kun se päätös, kun ihminen päättää liikkeelle lähtee, juontuu henkilökohtaista tekijöistä. Ja se mahdollisessa tule, tulevassa kohdemaassa odotettava kohtelu ei ole etusijalla näiden ihmisten mielessä ollenkaan ainakaan hyvin kovinkaan tärkeällä siellä. Lähtömaan, oman kotimaan asiat, kielellinen, kulttuurinen yhteenkuuluvuus, perhesiteet, ryhmäsiteet, kaikki nämä tällaiset tulevat paljon paljon ennen kuin sitten nämä mahdollisen kohdemaan tarjoamat etuisuudet ja siellä odottava makea elämä. Ja todellakin, jos pohdimme näitä oudonlaisia kriittisiä kysymyksiä, kannattaa miettiä asioita muutenkin kuin mustavalkoisesti, koska, koska kaikki asiat tässä ilme, ilmenevät hyvinkin erinäköisinä ja ajatella juuri ratkaisua. Tämä säännönvastaisuus, määrästön vastaisuus, laittomuus voi vaihdella siitä, että ihminen todella laittomasti pyrkii maahan väärän passin turvin esimerkiksi väärällä henkil- väärän, väärän henkilöisyyden varjolla. Ja sitten, jos, jossa, jossa hänet sitten saadaan kiinni rajalla, ja siinä ainoa mahdollinen nopea ratkaisu on karkottaa hänet, palauttaa hänet sinne, mistä hän oli tulossakin viipymättä sit viidat, verrattuna sellaisen henkilön, sit taas, jonka turistiviisumi öö, vanheni eilen. Eli kun tämän näiden äh, säännönvastaisuuksien rajoissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, on äh, valtava määrä ihmisiä, 10-11 miljoonaan laitonta siirtolaista, paperitonta siirtolaista, e, jossa tietysti heidän äh, siir siir siirtolaisuus ilmentymänsä on ollut lainkuuliaisen kunnolla, asianmukaisesti käyttäytyvä kansala- käyttäytyvän kansalaisen ää, tapainen toiminta. Ja sitten nämä yhtälöt sitten, jotka juontuvat näistä reaktiosta laittomaan siirtolaisuuteen, sen kitkemiseen, pitää tietysti sitten mitoittaa näiden muuttujien mukaisiksi ajatellaan siinä karkotuksen ja kansalaisuuden saamisen välissä on aika mittava määrä harmaata vyöhykettä. Toimenpiteet voivat olla hyvin vaatimattomia, eri, että saadaan, tarjotaan perusterveydenhuolto ja lapsille koulunkäyntimahdollisuus ja liittovaltioissa esimerkiksi käytetään sitten tällaisia palomuureja terveysviranomaisten ja, ja ja maahanmuuttoviranomaisten välillä, ja niin että sitä siellä sitten näiden muurien suojassa voidaan myöntää tilapäisiä oleskelulupia, tilapäisiä työlupia, tämän tyyppisiä pieniä askelia kohti kansalaisuutta, jos tässä eri edellytykset täyttyvät. Eh, kun me näitä toimenpiteitä suunnittelemme, pitää aina pohtia näitä ääripäitä, millä tavalla sitten, mil, miten laitonta tämä laiton toiminta oikeasti on ollut ja millä tavalla siihen sitten me päättäjinä suhtaudumme. Jos tästä viiden kymmenen vuoden kuluttua pääsen polulle, joka todellakin sitten reagoi näiden ihmisten erityislaatuisiin tilanteisiin, mm, historiallisiin, jos otetaan historialliset seikat huomioon, ylipäätänsä koko maahanmuuton ja siirtolaisuuden ö, tällainen aika jänne. Tässä lähivuosikymmenen varmaankin ö, maailman väestö lisääntyy, kasvaa mittavasti, eikä ihmiset, eivätkä ihmiset sijoitu tälle pallolle tasaisesti. Ja silloin on uhkana sitten, että, että me emme kykene reagoimaan riittävän järkevästi tähän hyvin haasteelliseen ilmiöön maailmanlaajuisesti. Eiköhän tämä riitä tältä erää minulta. Voin vastata kysymyksiin kyllä. Kiitos. Thank you, uh, Ms. Kiitoksia paljon Rova Albert tästä erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Meillä on noin 45 minuuttia aikaa kysymyksiä ja vastauksia varten. Anteeksi kuinka, joten eh, mikäli haluatte puheaikaa, ilmoittautukaa. Meillä on viisi puhuja tällä hetkellä puhelistalla. Yritän kirjoittaa kaikki nimet paperille jotta kuulisimme mahdollisimman paljon vastauksia. Myöskin se rajoittaa puheajat, mikä teille sopii, kahteen minuuttiin per kysyjä, mikä mahdollista on. Kansanpuolueen edustaja ensin. Edustaja Hölveni. Thanks a lot, Mr. Chair. Two minutes is... Kiitos äh, puheenjohtaja. Kaksi minuuttia on todellakin äh, lyhykäinen. No, mitä sen suuremmitta äh, puheitta. Toivotan teidät tervetulleeksi. Minä olen unkarilainen meppi ja kehitysvaliokunnan jäsen. Joten yritän olla mahdollisimman lähellä ihmisiä ja myös tuolla kentällä. Esimerkiksi kaupungeissa 25 opiskelijaa Nigeriasta ja Irakista ja Syyriasta saavat maahani stipendin ja minusta tämä on hyvin tärkeää. Haluaisin nimittäin painottaa koulutuksen merkitystä. Mutta ihan konkreettisesti kolme kysymystä. Tiedättekö te tämän minun kotimaani 12 kohdan julistuksen, joka jaettiin viime viikolla New Yorkissa? Nämä 12 kohtaa painottavat tiettyjen Euroopan maiden ihmisten näkemyksiä. Ensin haluaisin painottaa kahta asiaa. Uskotteko te, että maahanmuutto-oikeus on perusoikeus vai ei? Tämä on minulle ratkaiseva kysymys. Toinen kysymys. Mitä mieltä te olette oikeudesta jäädä ja oikeudesta palata? Ne no, luin kaikki nämä 25 sivua tarkkaan, mutta tämä on varsinainen haaste, että epäsuorasti, jos me emme tarpeeksi vie eteenpäin oikeutta jäädä ja lähteä sinne auttamaan heitä, niin sit, silloin se ei pakottaisi ihmisiä lähtemään. Voin kertoa teille vielä esimerkin. Minä olin äh, Arbilissa Ankavassa kaksi vuotta sitten, en ensimmäistä kertaa enkä viimeistä kertaa. Silloin oli hyvin selvää, että kiintiö, Euroopan kiintiö, mitä se merkitsee? Esimerkiksi Arbilissa pakolaisille se oli mitä, se ei ollut mitään muuta kuin vihreä kortti. Ja tämän kiintiön merkitys on siellä ihan eri kuin täällä. Ja jos ei ole varovainen, tämä saattaa johtaa väärin tulkintaan siitä, että tämä olisi kutsu. Ja tämä, tätä pitäisi välttää. Kiitos. Kiitoksia koska olette kansanpuolen ainoa perustaja, joka halusi kysyä jotakin. Annan teille lisää aikaa. Hungarian tolerance. Kiitoksia siitä. Osoitin suotsaisuutta. Unkarilainen sitten SNDn nimissä puhuu edustaja Gomez. Onko hänkin ainoa SNDstä? Ei. Kiitos, että tulitte paikalle, Rova Haabe. Toivon mukaan tulette puhumaan tiukkan sävyn myöskin YK pääsihteerille, tai YK pääsihteerin nimessä, ja mm, penäätte sitä, että Euroopan hallitukset ottavat vakavasti velvoitteensa suhteessa maahanmuuttajiin pakolaisiin. Monet tuntuvat tämän unohtavan. Nyt on jollakin tavalla nyt ryhdytty tähän aloitteeseen, mutta tässä on paljon ristiriitaisuuksia. Olisin sitten teille kysymyksen. Ehtikö tänään suuria ristiriitaisuuksia? kun tarkastelee ihmisoikeuksia, kehityspolitiikkaa ja laillista maahanmuuttoa, maahanmuuton sääntelyä. Paletan prosessin ja kartoniprosessin valossa. Tässä pistetään rahaa sortovaltaa harjoittavien hallitusten käsiin sen estämiseksi, että ihmiset tulevat Eurooppaan. Zahri Mahmud joutui takaisin vankilaan. Hän on Saharov-palkinnon saaja ja juuri hän halusi omassa maassaan Sudanissa kiinnittää huomiota tähän ongelmaan Etiopia, Eritrea ja muut voivat samaa mainita samassa yhteydessä. Entä sitten Turkki? Mitä mieltä olette tästä Turkin kanssa tehdystä sopimuksesta, jonka EU teki? Eikö tämä ole tällainen tapaus, jossa kääntöskieltoperiaatetta loukataan ja meidän velvoitteistamme halutaan lipsua? Entä sinisen kortin järjestelmä, joka EUlla on? Tämä on naurettavaa. Ei tämä tarjoa laillista maahanmuuttoväylää. Tässä annetaan vain lisää vettä myllyyn ihmissalakuljettajille, kuten nyt joku teille sanoi. Maahanmuuttovirtoja ei kukaan hallitse tällä hetkellä, koska mitään lai- riittäviä laillisia tapoja ei ole päästä Eurooppaan. Siksi tämä antaa lisää vettä myllyyn ihmissalakuljettajille. entäs Euroopan hallitukset, jotka eivät halua pakolaisia maahanmuuttajia, mutta kuitenkin myyvät passeja, tarjotaan kultaisia viisumeita, jopa myyvät passeja täysin loukaten niitä velvoitteita, joita hallituksella on. He, niiden vastuulla olisi suojella omia kansalaisiaan järjestelmän rikollisuudelta, joka tässä kyllä Köyhiä mahmut ei haluta, mutta rikkaita kyllä saa tulla. Monet itse ovat mukana rikollisuudessa, mutta tämä ei haittaa hallituksia. Sitten Cecilia Wikström, seuraavana olkaa hyvä. And let me... Kiitos puheenjohtaja. Aloitan toivottamalla teidät lämpimästi takaisin tänne, tervetulleeksi tänne libe valiokuntaan Kiittäisin teitä myös tästä erinomaisesta työstä, jota te itse ja YK yhdessä teette maahanmuuttopolitiikan parissa. Maahanmuutto, kuten sanoit, haaste on todellakin globaali ilmiö. Ja meidän täytyy silloin löytää siihen myös globaaleja ratkaisuja niin, että voimme kerralla ratkaista kaikki nämä haasteet, jotka liittyvät maahanmuuttoon sekä äh, lailliseen laittomaan että turvapaikkamaahanmuuttoon. Ja minulle oli suuri äh, kunnia sadalla mukana tässä huippukokouksessa, kun YK äh, julistus allekirjoitettiin. Se oli merkittävä hetki myös unionille. Meidän kaikkien täytyy rakentaa tälle menestykselle. Luonnollisesti EUn täytyy olla sitoutunut ja vahva ääni näissä keskusteluissa ja olen ollut kovin surullinen siitä, että jälleen kerran yksi jäsenvaltio, nimittäin Unkari, josta jo puhuttiinkin, aiheuttaa jälleen ongelmia keskusteluissa. Ja todella toivon, että voimme palata sellaiseen tilanteeseen, jossa Euroopan unioni voisi olla yhtenäinen ja vahvasti tukea tätä prosessia. Sitä tarvitaan maailmassa niin paljon. Luonnollisesti meidän EU:ssa täytyy voida tukea ja ottaa oma osuutemme tästä maailmanlaajuisesta vastuusta. Me olemme kuitenkin merkittävä osa maailmaa ja tässä te teette hyvin paljon töitä, jotta saataisiin aikaan uudistuksia yhteiseen äh, turvapaikkapolitiikkaan unionissa. Minä olen Dublin, Dublinin äh, asetuksen uudistusten esittelijä ja olen hyvin iloinen siitä, että me olemme onnistuneet tässä parlamentissa. Kiitos erinomaisen yhteistyön viiden pääryhmän kesken saamaan aikaan kaksi kolmasosa enemmistö parlamentissa hyvin kunnianhimoisille uudistuksille. Olen vakuuttunut siitä, että yhdessä me kykenemme vastaamaan näihin haasteisiin ja Robert, haluaisin vakuuttaa teille, että Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta voi täynnä laskea meidän tukemme varaan ja siihen, että osallistumme koko prosessiin. Thank you, Cecilia Wikström. Kiitoksia, Cecilia Wikström. Seuraavaksi vihreän nimissä puhuu edustaja Lohviler. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Luis Aaborille erittäin hienosta alustuksesta. Kiitoksia siitä, että aluksi totesitte, kuinka poliittisille elimelle, kuten parlamentille, on saada asiapitoista tietoa, jotta voimme laatia kunnista politiikkaa. Tämä usein unohdetaan meidän poliitikkojen keskuudessa. Te sanoitte, että Global Compact on vasta alkua Kyse on pidemmän prosessin alusta. Tämän prosessin yhteydessä, miten te näette Geneven yleissopimuksen, koska minun maassani Saksassa esimerkiksi on keskusteltu asiasta ja sanottu, että Geneven yleissopimus on vanhentunut. Toiseksi te sanoitte niin ikään, että tämä prosessi on hyvin pitkälti ihmisoikeuksiin perustuva ja te olette ihmisoikeusasiassa asiantuntija. Lisäyksenä siihen, mitä te jo sanoitte, voitteko kertoa hieman lisää Miten te näette ihmisoikeuslähtöisyyden tässä prosessissa? Panttaisin myöskin sitä, mitä Anna Gomez kysyi. Minäkin haluaisin kuulla teidän arvionne EU-Turkki-sopimuksesta, erityisestikin kun on kyse ihmisoikeuksien ylläpitämisestä tässä yhteydessä. Viimeinen käytännön kysymys te sanoitte, että nyt konsultointivaihe on meneillään. Olettaakseni kansalaisjärjestöt ja parlamentaarikot ovat tervetulleita antamaan oman panoksensa tähän Marrakeshin kokouksissakin. Onko jonkinlainen kansalaisjärjestöfoorumi tai joku muu järjestäjillä virallisen kokouksen oheen, jotta siitäkin kautta saataisiin vaikutusta, voitaisiin vaikuttaa tähän prosessiin? Tähän päättyy ensimmäinen kysymyskierros ja puheenvuoron saa edustaja Deijos vielä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ την κυρία Άρμπουλ. Kiitos puheenjohtaja. Omalta osaltani toivottaisin teidät myös tervetulleeksi ja sitten muutama kysymys, tietyt aineet, eh, aiheet, joihin ette ottaneet kantaa teidän puheenvuorossanne. Jotta voidaan vastaanottaa eh, maahanmuuttajia, niin silloin jäsenvaltioiden täytyy noudattaa tätä jakoavainta ottaa vastaan tietty määrä. Mutta entä sitten Kreikka ja Kreikan saaret? Tuleeko sinne, pitääkö sinne tulla vielä lisää maahanmuuttajia vai pitääkö meidän heidät lähettää jollekin toiselle alueelle, joka voi heidät paremmin ottaa vastaan? Toinen kysymys Maat, jotka ottavat vastaan näitä pakolaisia maahanmuuttajia, täytyykö tässä ottaa huomioon myös kulttuuriset ja uskonnolliset taustat verrattuna paikalliseen väestöön? Et voiko maalla olla oikeus kieltäytyä maahanmuuttajista, jos on sitä mieltä, että he tulevat aiheuttamaan turvallisuusongelmia ja rikollisuuden lisääntymistä vastaanottavassa maassa. Ja lopuksi vielä, mitä mieltä te olette siitä, mitä Turkki tekee? Se eh, huolehtii siitä, eh, että nämä laittavat pakola- eh, maahanmuuttajat lähetetään Eurooppaan sieltä Turkin kautta. Thank you. Uh, Kiitos. Hyvä. Rova Aber, haluatteko te vastata tämän ensimmäisen kierroksen ja sitten teemme toisen kierroksen vai mikä on teille parempi? No- Koko joukko kysymyksiä vielä tuolla odottamassa. Ihan lyhyesti vain. Niin, mitä ensimmäisiin eh, kysymykseen tuon, eh, tulee? Minä eh, tunnen nämä 12 kohdan ohjelman Unkarista ja siellä oli meillä ulkoministerikokouskin tuolla New Yorkissa tätä asiaa, tämän asian tiimoilta. On hiukan huolestunut, huolestunut siitä, että nämä 12 kohta näyttäisivät ikään kuin mukailevan YK kantaa tässä kysymyksessä. Eihän sellaista ole olemassakaan. Maahanmuutosta ei ole YKsta, YKlta mitään vankkaa kantaa. On siellä koko, koko joukko ehdotuksia. Toki tässä on erilaisia 26 erityisvirastoa ja sitten vielä erityisvirasto mm, tähän muuttoliikkeen ympärille, jotka näitä asioita miettivät ja pohtivat ja ohjeistusta suunnittelevat. Tammikuun alussa pääsihteeri luonnotteli omaa näkemystään tulevaisuudesta, tulevaisuuden ihmisten liikkuvuudesta ja siitä, siihen liittyvistä säännöistä. Ja jäsenmaathan sitten tekevät siitä tästä sopimuksesta näköisensä. Tässä vaiheessa ei ole mitään YK kantaa suuntaan tai toiseen tähän Global Compactin neuvotteluun. Pääsihteeri toki omassa raportissaan on omat näkemyksensä kertonut, mutta jäsenmaat sitten vielä päättävät, mihin päin mennään. Olen tietenkin äh, aika varovainen, niin kuin varmaan ymmärrätte, äh, näitä äh, juridisia kantoja analysoidessani. Ajatellaan vaikka Kanadan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä. Tässä pitää edetä varovasti, mutta sen voin sanoa, että kansainvälisessä kans- ihmisoikeuslainsäädännössä jokaisella on oike- oikeus tulla, mennä tai jäädä tulla tai tulla omaan maahansa, jäädä sinne tai poistua sieltä. Eli se, se, se realiteetti, että lähdetään ää, maasta, mutta ei ole sitten kuitenkaan ää, välttämättä oikeutta päästä sieltä sitten siitä sin koomin eteenpäin. Se on tietenkin kysymyksen alainen ää, seikka se. Sitten pä, pääsihteerin ää, kertomuksessa ää, vedottiin laillisten kulkureittien määrän lisäämiseksi. Et ei ainoa tapa, mutta älykäs tapa saa suitsia sitten laitonta maahanmuuttoa tällä saavutettaisiin. On erittäin tärkeää tehdä selväksi se, että, että sellaisessa ympäristössä, jossa on aika vähän tarjolla näitä laillisia reittejä. E, e, e, ihmiset sitten päätyvät anomaan turvapaikkaa, jotka näillä maiden ovilla kolkuttelevat. Tämä on ainakin nyt tässä Euroopan kriisissä näkynyt aivan ilmiselvästi viime vuosien aikana, että hyvin, hyvin suuret määrät sekä siinä maahanmuuttajat, normaalit siirtolaiset ja pakolaiset ja turvapaikanhakijat ikään kuin siinä sekaisin tulvivat näihin vastaanottokeskuksiin ja pyrkivät sitten sieltä löytämään tiensä eteenpäin. Vuonna 1951 pakolaisyleissopimuksen nojalla ihmisiä ei voi pakolaisuuden vuoksi vainota, mutta se on käsitetty, käsitetty niin, että ihmiset pakenevat ää, sotaa, eivätkä niinkään ehkä vainoa tai, tai muuta tämän, tämän tapaista. Ihmiset lähtevät konfliktia karkuun, pakoon. Syyrialaiset muut ovat tässä onnistuneet paremmin, toiset taas sitten eivät ole sitten tätä vainoa kykeneet, tätä, kyenneet tällaiseen, tällaiseksi osaksi maahanmuuttolainsäädäntöä ottamaan, mikä on aiheuttanut sitten tietenkin suuria oikeuksia Euroopan mailla. Joissain maissa, joita, jotka ovat katsoneet asian tarpeelliseksi, ovat äh, äh, äh, antaneet tilapäisiä työlupia, tällaista tilapäistä apua ja muuta ei pysyvää turvaa, ovat menneet sitten tässä aika pitkä, pitkälle niin, että sai, nämä ihmiset saataisiin tämän virallisen talouden piiriin sieltä harmaan talouden puolelta. Eli siis nimenomaan näiden harmaiden pimeiden markkinoiden syöväristä pois. Tässähän ei ole tarkoitus mitään tuputtaa kenellekään. YK, sen paremmin pääsihteerin kertomuksessa, raportissa kuin tämä Global Compact-aloitekaan, ei pyri väkisin pakottamaan jäsenmaita mihinkään muottiin. Tässä tarjotaan koko, vaan koko joukko mahdollisuuksia edetä. Avataan ovia eri tavoille kannustaa ja turvata laillinen maahanmuutto ja sitten sulkea ovi laittomalta, vaaralliselta maahanmuutolta ja muuttoliikkeeltä. Jotkut ovat kysyneet, että pitäisikö Geneven yleissopimusta alkaa neuvotella alusta uudestaan tehdä tällä yleisiä pakolaissopimuksia, niitä saattaa uuteen uskeen tähän esiin, että prosessin alkuvaiheessa puhuttiin aika pitkälle tästä ilmastopakolaisista, e, paljon niistä ilmastopakolaisista ja haluttiin tunnusta heidät yhdeksi pakolais ryhmäksi. Se on langennut aika otolliseen maaperään. Tuolla Aasian Tyynemeren alueella esimerkiksi pienten saarten tulevaisuus on uhattuna. Ihmiset siellä omin silmin näkevät, kuinka heidän asuinalueensa hukkuvat mereen. Eli tällaiset ilmastohäiriöt, ilmastolliset häiriöt, katastrofit, tsunamit ja muut tämmöiset järkyttävät tapahtumat sitten, jotka, jotka ovat erityisesti sitten rasittaneet näiden kohdemaiden, näiden sen kohteen olemaiden naapurimaita ovat tätä hanketta olleet ajamassa. Tässä tietenkin on äh, kysymys laajemmasta kokonaisuudesta, eli tällaista ihmisten äh, väkisin ja pakosta tapahtuva siirtyminen maasta toiseen, on se sitten ilmaston aiheuttamaa tai jonkin muun syyn aiheuttamaa, on tietenkin haastavaa, että tämä hidas ilmastonmuutoksen aiheuttama paine lähteä, äh, Pitäisikö tätä sitten niin tämmöisen pakollisena toimenpiteenä, jonka jokaisen on tehtävä, tai sitten vapaaehtoisena ennakoivana toimenpiteenä. Tässä on, tämä on aikamoinen hetteikkö. Mutta kuitenkin tässä toivottavasti ollaan nyt sitten saatu käynnistetyksi tällainen Earth, niin kuin Earth Summit 22 vuonna ikään kuin havahdutti ihmiset eh, ympäristön eh, haasteisiin ja sitten tässä 2030 eh, vuotta sen jälkeen synnytettiin Pariisin sopimus. Eli se oli, tämäkin on prosessi ja nyt olemme siinä ensimetreillä kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin parlamentaarikkojen mielissä. Siis ei valtiollisten edustajien halu osallistua näihin keskusteluihin on lisääntynyt, innostus on suurta. Jos ajatellaan näitä New Yorkin palavereja esimerkiksi, tässä on asianosaisia eri, eri tahoilta. Esimerkiksi Marokon konfer, konferenssissa, jossa tätä globaali, tämä globaali combat, Global combat hanke sitten virallisesti hyväksytään ja tulevan heinäkuun aikana huokuttelee huomattavasti osa, osallistujia. Tässähän ei yritetä, niin kuin sanottu, patistaa jäsenmaita mihinkään suuntaan, tiettyihin kiintiöihin mukautumaan tai tavoittelemaan jotakin muita tavoitteita. Joissakin maissa 80 prosenttia asukkaista saattaa olla ulkomaalaisia Esimerkiksi vaikka Filippiinit ja Bangladesh ovat maita, joilla, joilla on siirtotyövoimaa pilvin pimein muilla, muualla päin maailma siinä ajatuksessa, että palanevat sitten parin 30 vuoden ulkomailla olon jälkeen kotimaahan. heidän ala, siirtolaisuutensa ja maahanmuuttajuutensa on aivan eri pohjalla kuin sellaisten muiden, jotka ovat sitten tällaista akuuttia kriisiä paissa, paussa. Ja tässä tämän yhteistyöaloitteen kautta voidaan sopia tällaisesta kansallisesta turvaverkostosta niin, että, että kaikki erityisesti sitten panostavat näihin 25 miljoonaa, jotka hakevat turvapaikkaoikeutta tai ovat pakolaistatuksella liikkeellä, että heidän etunsa elämänsä turvattaisiin aivan erityisesti. Round. Kiitoksia. Sitten vielä toinen kysymyskierros jälleen kerran puheenvuoroja, mutta vain minuutin mittaista tällä hetkellä. Vain Rova Jarokka kansan puolesta. Answers and your presentation. I would like to reflect on some of my, uh... Kiitokset. Minä olen tutkinut antropologina vuodesta 92 lähtien maahanmuuttaja yhteisöjä, kun ensimmäiset romanit tulivat Saksaan. Saksa oli ainoa, joka Balkanin sotien jälkeen otti heitä vastaan. Joten meillä on myös ollut paljon oppimisaikaa turkkilaisten kanssa ja näistä erilaisista integraatiorooleista. Ja monta kertaa näiden viimeisien vuosien aikaan Saksan rajoille on tullut Syyrian ja muita pakolaisia. Mutta minä haluaisin kysyä teiltä, mitä teidän tuloksenne ovat koska viimeisen kahden vuoden aikana nämä leirit Ranskassa, Saksassa, Hollannissa, Kreikassa, Unkarissa, Itävallassa, Kreikassa, Saksa viime viikolla. Ja tuhunut, olen puhunut siellä maahanmuuttajille ja käynyt heidän lastensa kouluissa joka osoittaa, että kolmannen sukupolven maahanmuuttajat, jotka ovat jo minun ystävienä, vaan ihmiset, jotka juuri palaavat tai tulevat, niin puhuvat siitä, että siis puhun nyt vain niistä maahanmuuttajista, jotka ovat nyt Euroopassa ja odottavat äh, päätöstä, jotka äh, lähetetään takaisin äh, Espanjaan ja pakenevat lastensa kanssa takaisin Saksaan ja itkevät siitä, miten lapset voivat huonosti huonosti äh, koulussa ja sitten kun kysytään heiltä, että miksi palasitte tuolta Baltian maista Saksaan takaisin, no siksi, että lapsia kohdeltiin siellä vielä huonommin. Eli tämä on se mahdollisuus, joka meillä on nyt tavallaan, mm, millä tavalla me voimme vastata tähän. Pedagoginen vastaus, sosiologinen vastaus. Unkarissa sosiologina minä olen käynyt maahanmuuttajien äh, leireissä. Meillä on todella paljon ohjelmia näille laillisille maahanmuuttajille, jotka ovat äh, itse valinneet tulla meidän maahamme. Ja me olemme nähneet tämän integrointipolun. Näimme sen myös äh, palana ähm, äh, Euroopan strategiaa esimerkiksi romaneille. Joten miten te näette näiden ihmisen tulevaisuuden? Ja sitten voimme vasta puhua tulevaisuudesta. Next is Miss Kienge. Kiitos Luisa. Haluan kiittää Luis Aboria hänen läsnäolostaan täällä tänään. On hyvin tärkeää, että te painotitte sitä, että tässä asiakirjassa pitää keskittyä ensisijaisesti ihmisiin, henkilöihin ja nimenomaan se, miten ihminen sijoittuu koko tähän ilmiöön. On tärkeää tehdä yhteistyötä, on tärkeää, kuten monet muutkin kollegatkin sanoivat, että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa ja jakavat myös vastuunsa niin, että sitä kautta voidaan solidarisuuden avulla hallinnoida koko tätä asiaa. Toinen asia Tämä on yhteistyötä, joka ei ole sitovaa. Ja yleisperiaatteet, perusperiaatteiden täytyy pysyä samana koko neuvotteluprosessissa. Täytyy huomioida ihmisoikeudet, turvallisuus, kaikkien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden ihmisarvo. Eli tämä täytyy löytyä kaikista asiakirjoista. Ja sitten vielä lopuksi yksi huomio Saaberille. Mitä nyt tulee tapahtumaan? Kysymys on espanjalaisesta laivasta, joka pelasti 218 maahanmuuttajaa, ja nyt sitä syytetään siitä, että se olisi tehnyt rikoksen. Thank you for the green group. Kiitos edustaja Lambert vihreiden ryhmästä. Olkaa hyvä thank you very much for your... Kiitoksia paljon alustuksestanne ja siitä, mitä te juuri äsken sanoitte ilmastopakolaisista. Niistä ihmistä, jotka joutuvat lähtemään kodistaan ilmastonmuutoksen vuoksi. Haluaisin viitata toiseen seikkaan, jonka te mainitsitte. Kuinka tästä kokemuksesta voitaisiin tehdä myönteisempi yhä useamman ihmisen kohdalla? Mitä painotuksia te näette Esimerkiksi kun tarkastellaan ilon ihmisarvoista työtä koskevaa agendaa, voitaisiinko muutoksia saada aikaan, mikäli vaihtaa esimerkiksi työnantajaa, taikka sitten ilon myös koskee kotityöntekijöihin. Kuinka te nämä näette? Minä tässä hieman siteraan, tai kun totean, että Euroopan täytyy miksi ihmiset tulevat tänne ja myös kehitellään etelävälinen maahanmuutto on muuttoliike on tärkeää tässäkin kysymyksessä. Entä sitten kahdenväliset ja alueelliset sopimukset? Tässä nyt ajattelen lähinnä niitä järjestelyitä, joita Sri Lanka on ottanut käyttöön estääkseen naisia lähtemästä Saudi-Arabian kotityöntekijöiksi, ellei olosuhteita muuteta, työsuhteita muuteta ja bangladeshilaiset ja anipalaiset työntekijät menevät puolestaan Katariin rakentamaan jalkapallon MM-kisoja varten stadioneita järkyttävissä olosuhteissa. Mitä voisimme tehdä enemmän, jotta muuttoliikkeestä maahanmuutosta olisi myönteisempi kokemus niille, jotka menevät tekemään työtä toiseen maahan? Kuinka voitaisiin keskittyä enemmän tähän, eikä niinkään, niin kuin Euroopan tehdään, keskityttäisi laittomaan maahanmuuttoon vaan pikemminkin tai sen epäsäännön mukaisen maahanmuuttoon. En kiinnitä enemmän huomiota. Kiitoksia. Nyt meillä on enää snd kollegoita listalla jäljellä viisi yhteensä. Kommenttelemaan mikrofonia. Se on kaikkein innostuneimmin ollut mukana keskustelussa tänään iltapäivällä. Nyt ehdotan, että annetaan kaikille yhden minuutin puheakkaan niin että on aika kuulella vielä vastauksia. edustaja Köster. Ja mm. Kiitos puheenjohtaja. Eh, kiitoksia eh, rouva, rouva Arborille hyvin asiantuntevasta ja ja äh, tällaista äh, äh, omistautuneesta katsauksesta maahanmuuttoliikkeeseen. Minä haluaisin tätä ottaa Libyan aivan erityiseen tarkasteluun. Meillä on erityiset suhteet, koska esimerkiksi YK on kertomuksessa on, on nostettu syyttävä sormi tämän hallituksen turvallisuuspolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa toimia kohtaan. Siellä puhutaan ihmiskaupasta, tietysti perusoikeuksien rikkomisesta, laittomista pidätyksistä, juuri mitä näihin maahanmuuttajien pakolaisiin tulee. Ja tässä yhteydessä on sitten perustettu erityisyksikkö meidän sisäministeriön alaisuuteen siellä esimerkiksi on tämä psykologi, jolle nämä, nämä ihmiset usko, us, us, us, uskoutuvat sitten, päätyvät sitten sinne leirille, jossa heitä raiskataan ja pahanpidellään, jossa heidän vanhempiinsa saatetaan yhteyttä, perheitään sorretaan ja ja sitten jos tekee näin näin, niin sitten tyttärenne tapetaan esimerkiksi. Ja tämän tyyppisiä se, seikkoja ilmenee, jos todellakin tämä seksu, seksuaalinen väkivalta on siellä aivan tavanomaista. millä, millä tavalla me voisimme täällä näitä, tätä tietoa sitten käyttää hyväksemme ja puuttua se asioiden käänteisiin? Kiitos. Sitten edustaja Freund. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Heti aluksi haluaisin kertoa, että olen erittäin iloinen ääressäni viisi naista siellä puhuja pöydän takana. Se ei ole tavanomaista tässä valiokunnassa näissä Kaikilla kunnioituksella tietystikin onhan siellä myöskin yksi mies, eli puheenjohtaja. Toiseksi ongelma on nyt siinä, että SNDstä viisi henkilöä pyytää puheenvuoroa, vaan Ongelman siinä, että EPPn puolella kukaan ei tunnu olevan kiinnostuneen, kiinnostunut asiasta, mutta älkää siis meitä syyttäkö tästä etelä puhelistalla. Kysymykseni on seuraava. Se liittyy siihen, mitä te sanoitte, Rova Arbor, ja arvostin erittäin paljon teidän puheenvuoroanne. Te sanoitte, että olettamus on väärin, mikä kuvitellaan, että laittamia maahanmuuttajien kohtelu väijämättä johtaa siihen, että tulee lisää laitonta maahanmuuttoa, mikä niitä kohdellaan kunnolla. Kaikissa maissa, joissa on hyväksytty, otettu vastaan paljon maahanmuuttajia. Tämä on se argumentti, jota aina on esitetty. Mikä ottaa lisää maahanmuuttajia? Niillekin maiden kohdalla kannattaa yhtään maahanmuuttajia. Ja nekin sanovat, että mikä heti kun otetaan maahanmuuttajia, niin sitten kaikki muut tulevat perässä. Haluaisin, että kerrotte hieman enemmän tästä. Mikä puhuu tätä olettamusta vastaan? Te sanotte parilla sanalla tästä aiheesta, mutta mutta toivoisin hieman lisää tietoa tästä. Kiitos. Ää... Äh. Kiitoksia. Seuraavaksi Tanja Fajon. Thank you, Chair. And... Kiitos äh, puheenjohtaja. Minunkin puolestani kiitokset äh, teidän panoksustenna ja kommenteistanne tänään. Minulla on pari kysymystä, joita ymmärtääkseni olen vielä sivunneet puheenvuorossani. Kiinnostaisi kuulla millä, mitä ajattelette siitä, että Trump on vetämässä Yhdysvaltoja pois tästä Global Compact-hankkeesta ja onko sillä mitä seurauksia? Ja toinen seikka, jota pidän tärkeänä, on tämä, tämä kysymys näistä ympäristöpakolaisista, ilmastopakolaisista, tai niin, muuttajista. Täällä Euroopan parlamentissa me, me olemme tietenkin näitä asioita puineet vielä, pyrkineet nämä ryhmät saamaan tähän kokonaisuuteen integroiduksi toistaiseksi siinä onnistumatta. Millä te tavalla näette tämän tulevaisuuden tässä? Anne Liitz, bitte. Arne Liitz seuraavana. Kiitoksia paljon siitä, että tulette paikalle. Viime vuonna tapasin jo New Yorkissa Linda McAven. Puhuin sinun kehitys kesäkehityksen tavoitteista ja ilmastopakolaisista. Ja kun ilmastopakolaisista on kyse, laadin itse juuri mietintö ilmastodiplomatiasta ja varsinkin kokouksessa tuli esiin edes kysymys, jonka olisin teille. Ilmastopakolaiset, ovatko he tämän Global Compact-aloitteen piirissä? Taustalla on se, että pakolaisia varten laaditussa Global Compact ei ilmastopakolaisia mainita. Tässä on jonkinlaista dynamiikkaa näemme tämmöisen niin kuin tekin väärintelmien laatiminen on vaikeaa ja siksi ilmastodiplomatia mietintö on asia, johon tämä todennäköisesti ei tule suoraan mukaan, mutta olisiko teidän mielipiteenne? Kiitoksia. Viimeinen puhuja on Rova Schlein. Thanks a lot. Um... Kiitoksia. Tätä keskustelua on tärkeää käydä näiden meidän kolmen valiokunnan kesken. Muutenkin tämä koordinaatio no, olisi paikallaan muualla muissakin yhteyksissä. Me, me, me näemme tässä tämän yleisen tendenssin, missä tällä apua tällä ehdollistetaan ja ja jotenkin äh, alistetaan erilaisille ehdolle. Se, äh, nakertaa näitä äh, perusresursseja ja perustavoitteitaan vastaan, jotka vie sitten varoja tällaista esimerkiksi raja varti, rajavartijoilta ja myöskin sitten Afrika, nuorien Afrika, afrikkalaisten tulevaisuuden hämärtämiseksi. Olin saanut Yhdysvalloissa pidetyssä kong, kongressissa. Tässä pitäisi saada tällaiset pyrkiä tämä tekopyhyys irrottamaan faktoista, niin kuin tässä yhteydessä on monen kertaan kuultu. Tämä kompakt on tärkeä siinä, että, että tämä ei ole pelkästään eurooppalainen kysymys, siis tämä vastuunkanto esimerkiksi turvapaikanhakemus hakijakysymyksenä. Että meidän pitää saada laajempaa tukea tälle, esimerkiksi tämä äh, Dublin yleissopimuksen määrittämin ehdoin. Kompaktia pitäisi äh, pyrkiä sitten käyttämään myöskin sen äh, mahdollistamiseksi, ettei sitten näitä kansalaisjärjestöjä kriminalisoitaisi, jotka pyrkivät sitten ihmisten henkeä ja tulevaisuutta turvaamaan auttamalla heitä näitä pakolaisia. Tässä kollegatkin mainitsivat tästä ja hetki, hetki sitten on erittäin tärkeää tässä Global ovat hankkeessa äh, todeta jotakin siitä, ettei näitä auttajia sitten syyllistetä eikä kriminalisoida. Ja sitten erilaiset kumppanuussuhteet ovat niin tärkeitä tässä yhteydessä. No. Kiitos, Rova Schlein. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ollut, joten voitte nyt vastata tähän toisen kierroksen kysymysryppääseen. German. Kiitos puheenjohtaja. Salin, että, että vastaan hieman yleisluontoisemmin ja tiivistetymmin. Jotkut tapaukset olivat, että kysymys oli hieman täsmällisempiä, eikä minulla ole näihin vielä tarkempaa vastausta. Eräs seikka, johon täällä viitattiin, oli maahanmuuttajien kotoutus isäntäyhteisöihin. Tämä on seikka, jonka otimme esiin pääsihteerin raportissa erityisestikin painotamme sitä, että täytyy varmistaa, että kun me annamme apua maahanmuuttoprosessin yhteydessä täytyy ottaa huomioon myöskin isäntäyhteisön tarpeet. Maahanmuuttopolitiikka on usein kansallisella tasolla, mutta kaupungissa, kylillä ja tasolla vaikutus näkyy. Olipa sitten laittomista tai laillisista maahanmuuttajista kyse, varsinkin laillisista maahanmuuttajista, jotka tulevat yhteisöön Useimmiten he asettuvat kaikkein köyhimpiin osiin isäntämaata. Tämä on erittäin tärkeä, tärkeä sekä, mikä haluamme jollakin tavalla pitää aisoissa isäntäyhteisön närkästymisen suhteessa uusiin tulokkaisiin. Juuri paikallisyhteisön tarpeet täytyy ottaa huomioon monia kotouttamispolitiikoita voidaan ottaa käyttöön, jotka edistävät sitä, että asenne maahanmuuttajakohtaan on myönteisempi. Maahanmuuttajat ovat itse olla erittäin köyhiä ja puutteessa puutteenalaisia, mutta samalla pelätään, että resursseja niiltä, jotka muutenkin kotimaassaan ovat jo hankalassa asemassa. Ja mitä pakolaisiin tulee, mutta myöskin talous, tämmöistä syistä tulleisiin elintasopakolaisiin, niin tämä päteihin kaikkiin ilosta ja kunnollisesta työstä ja ilon normeista. Sain sen verran, että kun puhutaan maahanmuutosta, jat- heti mennään maahanmuuton patologiseen puoleen. 258 miljoonaa maahanmuuttajaa, jotka mainitsin aiemmin, heistä suurin osa tuli turvallisia reittejä pitkin lai, ne ovat, he äh, ovat laillisia maahanmuuttajia laillismerkeissä, mutta yleisesti ottaen he ovat joutuneet kaiken tyyppisten esteiden kohteeksi, jotka pitäisi puuttua, kunnolliset työnormit, se, että ihmiset ovat muukalaisvihamielisiä, heitä torjutaan. Tällaiset käsitteet liittyvät lähinnä laittomiin maahanmuuttajiin, mutta sitten kun ihmiset aivan laillisesti tulevat maahan, niin he joutuvat samoiden asenteiden kohteeksi. Ilon normit, jotka liittyvät kunnalliseen työhön, työolosuhteisiin. Siellä puhutaan työnantajasta. Joissakin Persialaiden maissa esimerkiksi tämä on lisäinen kysymys, koska usein maahanmuuttaja tekee sopimuksen yhden ainoan työnantajan kanssa, joka sitten on erittäin merkittävässä valta-asemassa suhteessa tähän maahanmuuttajan kanssa solmit sopimuksen. Olemassa argumentteja argumentteja sen puolesta, että mallista pitäisi luopua. Tämä on kuitenkin jossakin mielessä ainoa malli, joka on käytössä, mutta se ei ole kuitenkaan universaali malli. Sitten kotityöntekijät, oivisten laittamista tai laillisista sellaisista. ILO on työstänyt asiaa lukuisia vuosia jo, ja tämä seikka täytyisi saada myöskin heijastumaan Global Compact-hankkeeseen. Jotkut ihmiset ovat hyvin herkässä haavoittuvaisessa asemassa joutuvat helposti hyväksikäytetyiksi. Joissakin maissa on esitetty, otettu käyttöön rajoituksia sen osalta, voivatko naiset tulla maahanmuuttajina tekemään työtä näihin maihin. Kuten sanoin aiemmin, jokaisella kansalaisella ihmisellä on oikeus teoreettisesti jäädä, tulla maahan, pysyä maassa tai lähteä maasta mikäli asetan esteitä naispuolisille maahanmuuttajatyöntekijöille, jotka haluavat menemään te- tekemään työtä muualle, niin tämä loukkaa tuota oikeutta. Toisaalta ihmisten haavoittuvuus, varsinkin huonoksi nuorista naisista, jotka tekevät työtä hoivasektorilla tai tekevät kotitalouksissa työtä. Olemassa näyttöä siitä, että hyväksikäyttöä on niin paljon. Monissa maissa on siksi ikärajoituksia tai jotakin muita rajoituksia, joita on asetettu näille työntekijöille. En oikeastaan voi sanoa mitään Libästä ja nykyisistä järjestelyistä, joita ollaan ottamassa käyttöön EUn ja YKn puolella. Libyan suhteen ei ole mitään tarkempaa tietoa tästä, joten en tästä oikeastaan voi sanoa mitään. Mutta täytyy muistaa, että vaikka hyvin paljon keskitytään siihen, mitä Libyassa tapahtuu, niin ikään on erittäin laimettaista järjestäytyntä rikollisuutta muuallakin, Keski-Amerikassa esimerkiksi. Siellä monien, varsinkin nuorten, olosuhteet ovat sellaiset, että jotkut voivat argumentoida jopa sen suhteen niin, että järjestäytynyt väkivalta ja se, että valtio millä tavalla suojelentaa ihmisiä, niin tämä on jo ihmisten sortoa, joka voisi mahdollistaa sen, että voi saada turvapaikan. Ihmisarvoinen kohtelu laittamille maahanmuuttajille on asia, jota ei pidä nähdä minkäänlaisina kannustamina muille tulla maahan. Esitän argumentin ensinnäkin siksi, että toisella alalla, jolla hyvin paljon on tehnyt työtä, aiemmassa ominaisuudessani esimerkiksi rikosoikeuden puolella ajatuksena, että on jotakin yleisiä pelokkeita tai karkotteita, niin tämä, tätä pitää pohtia syöllisemmin. Rangaistukset usein nähdään jonkinlaisena pelokkeena. Rankaisu ei ole pelkästään rangaistus rikoksesta, vaan hypoteesi on se, että tämä estää sitten muita ryhtymästä samantyyppiseen toimintaan. Ei ole kyse siitä, että vankeus estää ainakin sitä henkilöä, joka joutuu vankilaan tekemästä rötöksiä. Mutta kysymys kuuluu, onko tällä vaikutusta muihin mahdollisesti rikollisella tavalla ajatteleviin ihmisiin. Tätä voidaan pohtia esimerkiksi kuoleman tuomion kannattajat ovat tämän argumentin usein esittäneet. Se, että joidenkin kohtelu saattaa toimia pelokkeena muille tai kannustimina joillekin. Tämä perustuu siihen hypoteesiin, että nämä ihmiset ovat samantyyppisessä tilanteessa, ja kun on kyse maahanmuutosta, muuttoliikkeestä, niin tämä on hyvin pitkälle menevä hypoteesi. Pitäisi olettaa, että samat henkilö täysin samassa olosuhteissa olisi kyseessä, ja näin ei useinkaan ole. Kuten sanoin, kaikki mitä me tiedämme ihmisten päätöksistä lähteä kotimaistaan, kotikaupungeistaan, niin tähän liittyy hyvin paljon monia tekijöitä, jotka ovat usein erittäin henkilökohtaisia, hyvin pitkälti perustuneita tällaisiin push-tekijöihin. Ihmisillä on halu lähteä, mutta ovatko he vapaaehtoisesti lähdössä, se vaihtelee. Täytyy tarkastaa, mitä mahdollisuuksia on, mitä perinsiteitä, tunteeko ihminen isäntämän kielen esimerkiksi. Nämä vaikuttavat mutta yksityiskohtainen tieto, voiko saada jotakin sosiaaliturvaa tai muuta, niin uskon, että tämä on sellainen hypoteesi, jota ei ainakaan ole todennettu. Joten tässä liioitellaan, mikä tätä argumenttia käytetään maahanmuuton tyrehdyttämiseen. Climate, I said, um, I... Ilmastosta jo totesin, että ei kysettäkään siitä, että tunnustettaisiin se, että yhä suurempi määrä on ympäristötekijöitä, ilmastonmuutos esimerkiksi tekijä, joka pakottaa ihmiset lähtemään, ja että tästä tulisi yhä suurempi tekijä tulevina vuosina maahanmuuton taustalla. Mutta tullaanko siihen pisteeseen jossakin vaiheessa, että olisi uusi sopimus tai yleissopimus tai pöytäkirja pakolaispöytäkirjassa, Mikäli tähän tilanteeseen tultaisiin, jäsenvaltiot YKssa olisivat valmiita neuvottelemaan tällaisesta niin, että laillinen kansainvälinen suojelu voitaisiin antaa ilmastosyistä liikkeelle lähteneille ihmisille. En usko, että tähän pisteeseen on vielä tultu. Parempi toimintatapa olisi kohdella maahanmuuttajia, haavoittuvaisessa asemassa olevia maahanmuuttajia samalla tavalla, mukaan luottaa ympäristö- tai maahan, ilmastomaahanmuuttajat tai pakolaiset niin kuin kaikki muutkin, jotka hakevat kansainvälistä suojelua. Thank you for answering all our questions. Kiitoksia siitä, että vastasitte kaikkiin kysymyksiimme. Linda McAvan saa nyt sanoa viimeisen sanan tässä kokouksessa. I'm just going to want to thank you. Kiitoksia vieläkin. Haluaisin kiittää Louis Arbery. Eh, Hän ystävällisesti eh, viime heinäkuussa <clears throat> otitte ajan ja tavataksenne meidän valiokuntamme edustajat siellä. Teidän vuoropuhelun Euroopan unionin tämän parlamentin on erittäin äh, kunnioitettava muistutus siitä, että meidän <clears throat> Äh, valtiolla, jäsenvaltiolla paitsi oikeuksia, myöskin velvollisuuksia. Ja eh, me olemme tietysti omalta osaltamme velvoitettuja osallistumaan tähän julkiseen keskusteluun, erityisesti nyt juuri vaalivuonna, joka lähestyy. Tämä on erittäin tärkeää pitää tapatella tämäkin tärkeä aihe. Hyvä, että tulitte äh, tänään tänne äh, <clears throat> kehitysvaliokunnan jäsenet äh, me kokoonnumme äh, äh, jatkossa omassa kokouksessamme, jossa WHO on uusi puheenjohtaja on siellä meitä tervehtimässä.